Aivan ensiksi annan puheenvuoron esittelijälle ensinnäkin Albrecht kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tänään me tarkastelemme eurooppalaista pidätysmääräystä ja minun mielestäni nyt on korkea aikakin käydä tämä keskustelu tässä mielipiteet eroavat. Meillä on kysymys myöskin äh, liittyen itse pidätysmääräyksen muotoon, mutta myöskin siihen tapaan, jolla sitä sovelletaan, ja me haluamme vastauksia näihin kysymyksiin. Tämä oli näkyvin merkki siitä, mitä me haluamme vastavuoroisella tunnustamisella tarko- tavoittaa. Ja Euroopan parlamentti sanoi, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen ehdot ovat suht tiukkoja. Eurooppalaista pidätysmääräystä voidaan käyttää vain, jos tiukat säännöt täyttyvät ja jos oikeudenkäyntiin menettelyt harmonisoidaan Euroopassa, mutta minun uskoakseni sataprosenttisesti näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Täällä on paljonkin epäsuhtaisuutta, eikä ole näitä sääntöjä noudatettu. Eli meidän täytyisi harmonisoida ja mukauttaa käytäntöjämme, jotta lain kirjainta noudatetaan. Jos me tarkastelemme esimerkiksi oikeudenkäyntistandardeja, niin niissä tulisi päästä eteenpäin. On täysin välttämätöntä että otetaan askeleita eteenpäin, mitä tulee pidätyksen olosuhteisiin jotta saadaan tiettyjä juridisia takuita toteutettua. Olisi myöskin hyvä, jos me saisimme todellisen vastavuoroisen tunnustamisen aikaan, mutta myöskin saisimme linjattua standardimme samaan linjaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä täytyy tehdä pieniä mukautusliikkeitä nyt, koska tällä hetkellä me emme vastaa niitä standardeja, joita me alun perin olemme vaatineet. Aivan erityisesti tämä liittyy suhteellisuuteen yksittäisissä tapauksissa. per Kiitos. Sitten edustaja Pusutil kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Meillä oli eurooppalainen väline, josta oli meille apua kun pyrimme pääsemään eroon kansasta rajoista. No, tämä olisi nimenomaan pidätysmääräys, eurooppalainen pidätysmääräys, sillä se antoi selvän viestin siitä, että jos joku jossain maassa syyllistyy rikokseen, niin tämä ihminen ei voi sitten paeta toiseen maahan, ei voi paeta sitä rikosta, johon hän on syyllistynyt, ja hän joutuu syytteeseen. Ja sen takia on tehtävä selväksi, että tämä pidätysmääräys on hyvä väline, josta on ollut myönteisiä tuloksia. On myös totta, että siinä on joitain puutteita ja ne käyvät ilmi silloin, kun pidätysmäärästä käytetään liian vähäisiin rikkeisiin, jotta pidätysmääräyksen käyttö olisi perusteltua. Pidätys määräystä ei tarvita, jos esimerkiksi joku toisesta maasta varastaa muutaman auton renkaan. Näin on joskus käynyt, sillä tämä ei olisi suhteellista. Ja näin sitten myös vähenisi ihmisten luottamus tällaiseen välineeseen, joka on kyllä hyvä. Ja sen takia on tärkeää miettiä, minkälaisia ongelmia on ollut määräyksen täytäntöönpanossa, mutta ei pidä kuitenkaan kokonaan purkaa tätä pidätysmääräystä tai lopettaa sitä. Ja komission on nyt autettava ja kerrottava, miten pidätysmääräystä on käytetty viime vuosien aikana, sillä näin pystymme määrittelemään sen, että pitääkö sitä muuttaa ja käytetäänkö sitä oikein. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Edustaja Ladford, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos, puhemies. Liberaalidemokraattien ryhmä Euroopan parlamentissa on aina tukenut eurooppalaista pidätysmääräystä, koska se on tärkeä vakavien rajat ylittävien rikosten vastaisessa taistelussa. Mutta samanaikaisesti ryhmäni on aina tehnyt selväksi sen, että eurooppalainen pidät, pidätysmääräysjärjestelmä ei olisi täydellinen, jos me emme vie proseduraalisia oikeuksia eteenpäin Euroopassa. Ja me olemme nuhdelleet neuvostoa siitä, että se ei ole tätä vienyt eteenpäin, vaikka komissio on tästä tehnyt kattaviakin ehdotuksia. Vihdoin viimein me nyt olemme muuttamassa tilannetta, mitä puolustusoikeuksiin tulee ja haluaisin kiittää Roa Redingin sitoumusta tähän tiekarttaohjelmaan. ohjelmaan No tietenkin kysymys herää siitä, onko tämä riittävää, jotta voitaisiin korjata pidätysmääräyksen puutteet. Minun uskoakseni ei. Meidän täytyy tehdä jotakin myös sen suhteen, miten tämä järjestelmä toimii. Mutta meidän täytyisi kirjata tässä ne menestystarinat, joita on saatu aikaan vuosien 2005 ja 2009 välillä. Sen avulla on onnistuttu karkottamaan yli 1200 rikollista ja myöskin Lontoon pommituksista syytetty henkilö kuului näihin ja täten kukaan lontoolainen ei voisi olla tyytymätön tähän eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, koska tämä henkilö saatiin takaisin Iso-Britannian maaperällä kuuden viikon sisällä. Hän oli päässyt Italian saakka. Meidän tulisi käyttää tätä Euroopan unionin maineen parantamiseen ja on ollut useita tapauksia, joissa ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut ja isolla, isossa Britanniassa tällaisia tapauksia on toiseksi eniten Saksan jälkeen. Sekä komissio että Fair Trials International ja muut järjestöt and Justice, jonka neuvostossa minäkin istun, ne ovat tuoneet julki puutoksia, joita pidätysmääräykseen liittyy se, että oikeudellinen edustus ei ole riittävää, oikeu, tuomion oikeusistuntoa edeltävän pidätyksen pituus, vankilaolot, nämä kaikki mainitaan syinä komissio ei ole sitä mieltä, että tässä olisi syytä uudelleen laadintaan, mutta minä en ole tästä samaa mieltä. Meillä tulisi olla ensinnäkin paljon vakaampi perusta tämän suhteellisuusperiaatteen tarkastamiseen, jotta pikkurikkeet eivät kuulu tämän piiriin. Meillä tulisi myöskin olla aivan eksplisiittinen ihmisoikeuslauseke, eli siitä tulisi tehdä eksplisiittinen eikä implisiittinen. Ja kolmanneksi täytyisi tunnustaa silloin, kun on edessä tilanne, jossa pidätysmääräyksen toteuttaminen ei ole järkevää jos esimerkiksi Schengenin järjestelmän äh, kautta äh, etsintäkuulutus on jo annettu. Meidän täytyy tehdä myöskin jotakin lunnastilanteen suhteen vähäisimpänä meidän täytyisi täytäntöönpanna jo tehdyt päätökset. Eli pidätysmääräykseen täytyy saada muutoksia, mutta perustaltaan se on ollut menestystarina ja ne, jotka vastustavat ja kritisoivat sitä, olisiko, olisivatko he tyytyväisiä, jos vuosikausia rikolliset voisivat välttää oikeuden sen takia, että nämä karkotusmenettelyt ovat liian jäykkiä eli niihin menee liikaa aikaa. Kiitoksia, sitten edustaja Sippe. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Unkarin perustuslakikeskustelussa mainittiin usein kerran tämä poliittinen keskustelu, ja nyt ihmettelen suuresti tätä, koska poliittiset keskustelut ovat juuri parlamentin julkinen tehtävä. Tämän takia minäkin haluan katsoa tätä poliittisesti. Rikollisuus, ja erityisesti järjestetynyt rikollisuus, ei koskaan ole pitäytynyt rajoissa tai rajavalvonnan sisällä. Joten ei ole mitään järkeä Euroopassa rakentaa uudestaan taas rajoja ja todeta, että näin sitten suojattaisiin kansoja. Sen sijaan me tarvitsemme johdonmukaista jäsenvaltion yhteistyökehitystä ja rajat ylittävää yhteistyötä poliisi- ja oikeusviranomaisten kesken. Eurooppalainen pidätysmääräys on tällä kentällä osoittautunut jo monen kerran hyväksi ja toimivaksi välineeksi, mutta samalla myöskin tämä väline joutuu huonoon maineeseen, jos eurooppalainen petosmäärä käyttää vaikka polkupyörävarkauksien eh, tai pelkän tutkinnan hoitamiseen. Ja voi olla myöskin, että tätä ei jotain tehdä, jos täällä todettaisiin, että tämä on vaikka väärin perusteen, niin tämä on hyvä. Ja määräyksen antanut jäsenvaltio sitten taas kunnioittaa tätä päätöstä, joka johtaa sitten siihen tilanteeseen, että kyseiset kansalaiset, joita useamman kerran rajat ylittäessä pidetään. No tämä ei kyllä herätä luottamusta eurooppalaiseen oikeusjärjestelmään. Minkä takia näin tapahtuu? Jättääkö direktiiviteksti liikaa pelivaraa tulkintoihin? Tulkinnanlaikoista väärin jäsenvaltioissa vai onko tietoja välitty väärin? Nämä asiat pitäisi selvittää. Joka tapauksessa jäsenvaltioiden pitäisi parantaa tilannetta ja komission pitää tehdä toimenpiteitä, jotta nämä väärinkäytökset voidaan estää. Koska vain tällä tavoin saamme sen aikaan, että meillä on hyvä väline, jota ei kuitenkaan käyttäisi väärin, ettei menettä sen luottamusta tämän toiminnan kesken. Tämä osoittaa sen, että on tärkeää myöskin, meidän pitää aloittaa pikkuhiljaa kehittämään tätä tiekarttaa menettelytavoille. Me tarvitsemme oikeusturvaa kaikille toimijoille Euroopassa, Euroopan laajuisesti, Syytettyille ja muille tarvitaan samat oikeudet ja myöskin tiedotusta näistä oikeuksista. Komissio pitäisi toimia vastustuksesta huolimatta näissä asioissa ja voitte luottaa tässä toiminnassa parlamentin tukeen. Kiitokset. Madam Sipel, do you accept it? Edustaja Sipel, hyväksyttekö sinisen kortin? Kyllä, olkaa hyvä. Madam Sipel, you described... Edustaja Sipel, te kuvaisitte eurooppalaista pidätysmääräystä vauvaksi, mutta eikö se ole pikemminkin Frankensteinin hirviö ja eikö tämä olisi nyt hyväksyttävä, että näin on? En tiedä, pitäisikö minä mm, vastata kysymystä tämmöinen poleminen huomautus, mutta luvut osoittavat, että eurooppalainen pidätysmääräys on soveltuva väline yhtenäisellä eurooppalaisella alueella taistelussa rikollista vastaan. Kyseessä ei ole kansallinen rikollisuus, vaan, vaan kansainvälinen rajat ylittävä rikollisuus. Tämän takia me pitää tehdä yhteistyötä. Tietenkin tämä ongelma jota sillä on, niitä pitää vastustaa, mutta muuten tätä välinettä kyllä pitää käyttää tulevaisuudessa. Sitten edustaja Patton kolme minuuttia, olkaa hyvä. 2004 vuodesta alkaen olen varoittanut, että Euroopan pidätysmääräystä voitaisiin käyttää poliittista toisin ajattelua vastaan. Tämä on Julian Assangein tapauksessa totta. Ruotsissa on paljon syytöksiä häntä vastaan, mutta häntä ei ole kuitenkaan syytetty mistään erityisestä. Ja aikaisempi syytös Tukholmassa syyttäjän toimesta jätettiin eteenpäin viemättä neljä kuukautta ennen kuin pidätysmääräys pantiin toimeen, eikä myöskään kuultu todistajia, jotka olisivat voineet hänen maineensa puhdistaa. Ja sanottiin myös, että Englannin lain mukaan tämä ei olisi ollut paikallaan ja on monta kertaa saatu kuulla, että itse nämä itse eh, naiset, jotka ovat syytöksiä esittäneet, eivät tiedä, onko kyseessä raiskaus vai ei, koska he eivät ole asianajajia ja minkäänlaista tietoa ole siitä, mistä rikos olisi koostunut. Herra Assangea ei kuulusteltu sen takia, että tutkinta viivästyi. Hän tuli Ruotsiin vähän yli kuukausi sen jälkeen, kun tuli Afganistan vuoto ja sanottiin, että lisää oli tulossa, on pyydetty, että hänet tapettaisiin, murhattaisiin ja Yhdysvaltain hallituskin ikään kuin on sodassa Wikileaksia vastaan, jota kutsutaan terroristijärjestöksi melkein. Ruotsilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin, jossa on tiedustelupalvelua ja yhteistyötä ja tämä kyseenalaistaa Ruotsin niin kutsutun neutraalisuuden. Miksi Yhdysvallat haluaisi luovutuksen Ruotsiin? Amerikkalaisilla on kaikenlaista, mistä haluaisit häntä syyttää, mutta ei ole tiedä, mistä häntä voidaan syyttää, jos voidaan. Jos ei ole mitään syytteitä, niin luovutusta ei voida panna täytäntöön, mutta hän on kuitenkin jonnekin lukittava, kun tätä asiaa mietitään, ja on estettävä se, että hän palaisi Australiaan. Pidätysmääräys on erinomainen väline nyt, ja kun on täällä monta kertaa sanonut, niin pidätysmääräyksen nojalla luovutuksesta tulee vain byrokraattinen toimi. Tässä ei ole oikeita varotoimia ollenkaan. Ja siksi minä haluaisin kysyä, en niinkään käytetäänkö pidätysmääräystä väärin poliittisiin tarkoituksiin, vaan voidaanko näin tehdä, jos neuvosto ja komissio ovat eh, nyt suorasanaisia, heidän on myönnettävä, että näin on. Minusta on käynyt ilmi, että Tämä koskee erityisesti Julian Assangen tapausta. Grazie la parola all'onorevole De Jong per... Kiitoksia sitten edustaja De Jong, kaksi minuuttia. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De tekst van de mondelinge vragen lijkt misschien wat abstract. Puhemies, tämä suullinen kysymys vaikuttaa ehkä hänen teoreettiselta, mutta eurooppalainen perusmääräys kyllä koskee ihmisiä ja ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Alankomaissa käsitellään paljon tätä tapausta, jossa alankomaista yritystä syöttiin siitä, että hän muka väärinkäytti puolaisia säädöksiä ja sitten häntä pidettiin kauan aikaa pidetettynä. Sitten yhtäkkiä sitten Puola vaati hänen luovuttamistaan eurooppalaisen petysmääräyksen avulla. Ja puolitoista viikkoa sitten hänet lähetettiin, tätä, henkilö lähetettiin Puolaan. Ja nyt hän on siellä likaisessa, täynnä olevassa sellissä yhtä huonossa jamassa kuin eikä ensimmäiselläkin kerralla. Keskustelut hänen ja asiajansa kesken, ne ovat otettu kaikki videolle vastoin kaikkia sääntöjä ja nyt on uusia syytöksiä myöskin esille ja mm, tuomari on ilmoittanut, että hän ehkä vaatii uutta pidätysmääräystä. Hän on vastaan, sitten maksanut kyllä takuunsa ja on nyt vapaana jälleen, mutta tämä tapaus osoittaa sen, että eurooppalainen pitäysmääräys voi johtaa tilanteeseen, jossa ei ihmisoikeuksia kunnioita. Ja komissio tietää, että näitä tapauksia on. Se tulee heidän raportistaan myös esille. Ja kysyisin nyt mielelläni komission jäseneltä. Rova komission jäsen, voitteko te vaatia tietoja tästä asiasta ja ottaa neuvoston tähän mukaan ja voitte taata sen, että henkilöt saavat oikeuden myöskin asettaa piritysmääräys kyseenalaiseksi sekä esittäneessä että vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Ja oletteko sitä mieltä, että tilanne näissä pankiloissa ja muissa paikoissa henkilöitä pidetään, eikö tämä ole epäinhimillisiä nämä tilat? Ja pitääkö meidän kansalaisten vielä huolissaan, että tämä tilanne heikentyy vielä tästä? Ja sitten edustaja Kirkhoop. Kirkhoop, kaksi minuuttia. Hyvä komission jäsen, kukaan ei voi kieltää niitä hyviä vaikutuksia, joilla tällä pidätysmääräyksellä on ollut rajat ylittävään rikokseen, koska äh, yli, äh, tuhat, äh, yli 12 000 rikollista on saatu karkotettua ja on vältytty pitkiltä menettelyiltä. Kun otetaan huomioon vapaudet, joita rajoilla on. Tällä on ollut suurtakin merkitystä, mutta tämän pidätysmääräyksen tarkoituksena ei koskaan ollut kohdistua pieniin rikkomuksiin siihen, että joku varastaa sian tai suklaapatukan. Nyt me olemme nähneet kaikista maista ja kaikista poliittisista ryhmistä tulee viesti siihen suuntaan, että nyt täytyisi uudelleen tarkastella ja tarvittaessa muuttaa tätä pidätysmääräystä. Me tällä hetkellä työstämme myöskin eurooppalaista tutkintamääräystä, se on osapidätysmääräystä ja on välttämätöntä, että me emme syyllisty samoihin virheisiin. Meidän täytyy laatia tämä uusi laki pitäen mielessä ne puutteet ja esteet, joita pidätysmääräyksen tiellä oli. Meillä on ollut liian monia esimerkkejä äh, ala-arvoisista vankilaoloista siitä, että muutoksenhakuoikeuksia ei ole ollut ihmisillä, joihin, jotka on virheellisesti viety tuomioistuimeen Suomen eteen. Pidätysmääräyksen perusta, ne ovat aika lailla heiveröiset tällä hetkellä. Meidän täytyy rakentaa uudelleen se luottamus, joka tähän välineeseen alussa oli. Ja meidän täytyy pitää tätä, käyttää pidätysmääräystä ainoastaan vakavimmissa rikoksissa ja samaan aikaan pitää kiinni korkeasta standardista silloin, kun sitä käytetään. Edustaja Kirkko, hyväksyttekö sinisen kortin? Minä haluaisin kysyä, koska sanon samaa mieltä, että pitää arvioida uudelleen pidätysmääräys, mutta hän mainitsi myös eurooppalaisen tutkintamääräyksen. Tämä ehkä veisi liian pitkälle. Mutta onko hän tietoinen siitä, että hänen oma hallituksensa ja sisäministeri Theresa May aivan ensi toimikseen tuli mukaan käyttämään tätä eurooppalaista tutkintamääräystä. Siitä ei nyt päästä enää pois. Ja mitä sieltä lainsäädännöstä makkaratehtaasta sitten tuleekin, niin se koskee meitäkin. Tästä äänestetään tai tästä päätetään määrä enemmistöpäätöksellä. Onko tässä nyt taas konservatiivien kaksinaamaisuus, eli täällä vastustetaan asioita, mutta kotona parlamentissa kuitenkin hyväksytään. The position regarding the UK government. Ison-Britannian hallituksen kanta sekä pidätysmääräykseen että tutkintamääräykseen on se, että Ison-Britannian velvollisuutena on toimia Ison-Britannian etujen mukaisesti, mitä rajat ylittävän rikollisuuteen tulee. Meihin on kohdistunut paljonkin rikoksia ja terrorismia, kuten kunnianarvoisa herrasmieskin varmaan tietää, ja hän on varmaankin samaa mieltä siitä päättäväisyydestä, joka meillä on hankkiutua eroon tästä rikollisuudesta, ja rajat ylittävä yhteistyö on paras tapa hoitaa tämä. Tietenkin eurooppalainen tutkintamääräys, sitä täytyy täytäntöön panna huolellisesti, mutta se, että äh, siihen on lähdetty mukaan, tai sen käsitteeseen on lähdetty mukaan, niin ei se vielä viimeinen äh, hyväksyntä ole. Meidän täytyy saada nyt yksityiskohdat tästä määräyksestä ja täytäntöönpanna sitä asianmukaisella tavalla, mutta se, että me olemme lähteneet siihen mukaan, se on hyvä merkki, koska se osoittaa sitä, että me aiomme hoitaa rajat ylittävää rikollisuutta. Ja toivon, että herrasmies lähtee tähän mukaan. Grazie. La parola. Kiitoksia sitten. Ministeri Kiori, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, arvon edustajat. Euroopan pidätysmääräyksistä on tullut menestyksekkäimpiä välineitä, jotka koskevat vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa. Ja siksi olen hyvin kiitollinen siitä, että tämä keskustelu käydään. Neuvosto on kiinnittänyt kovasti huomiota tähän asiaan ja myös energia on tehty vastavuoroinen arviointi siitä, miten välinettä on pantu käytännössä täytäntöön ja vertailu on suoritettu kaikissa jäsenvaltioissa kolmen vuoden ajan. Pidätysmääräyksestä on selvästi enemmän etua kuin haittaa. Pidätysmääräyksen ansiosta unioni on lyhentänyt ihmisten toimitusaikoja aika paljon yhdestä tai kahdesta vuodesta vain yhteen tai kahteen kuukauteen. Aikaisempi luovutusjärjestelmä oli hyvin hankala, eikä siitä ollut enää hyötyä nyt, kun rajat ovat auki ja on vakavaa rajat rikollisuutta. Mitä suhteellisuuteen tulee, vaikka on ehkä joitain tapauksia, joissa rikket olivat vähäisiä ja kuitenkin käytettiin pidätysmääräystä, mutta joka tapauksessa kunkin jäsenvaltion päätöksen antava valtio päättää, mihin asioihin sitä sovelletaan. Tämä on seurasta siitä, että toisin kuin luovutus, pidätysmääräys on todella oikeudellinen järjestelmä. Pidätysmääräys pohjautuu aina oikeuden päätökseen päätöksenä antavassa valtiossa ja se annetaanko pidätysmääräys vai ei, kuuluu kansallisen oikeusviranomaisen päätäntövaltaan. Jos on olemassa suhteellisuusongelmia, niin ne eivät johdu itse tästä välineestä, eli pidätysmääräyspuitepäätöksestä, vaan kunkin jäsenvaltion rikosoikeuspolitiikasta on tehty selväksi, että niissä tapauksissa – joissa ei käytetä pidätystä ennen toimiston käsittelyä, ei pitäisi myöskään käyttää pidätysmääräystä. Neuvosto on myös pyytänyt, että välinen täytäntöön panijat miettisivät vaihtoehtoja pidätysmääräyksen käytölle. Pitää ottaa huomioon se, kuinka tehokkaita nämä rikosoikeudelliset käsittelyt ovat, niin voitaisiin käyttää esimerkiksi muita välineitä. Oikeusavun antamiseen käytettäisiin videokonferensseja tai kutsuttaisiin henkilö yksinkertaisesti oikeuteen, käytettäisiin Schengenin informaatiojärjestelmää, jotta voitaisiin todeta, missä henkilö asuu, tai käytettäisiin puitepäätöstä vastavuoroisen tunnustamisen antamisesta taloudellisten seuraamusten osalta. Mutta on aina tärkeää, että päätöksen tekee päätöksen antava valtio, sillä päätökset liittyvät aina syytteisiin tai tuomioihin päätöksen antavassa valtiossa. Ja sen takia kyseessä on tuomara tai syyttäjä kyseessä valtiossa, joka päätöksen tekee. Ei saa myöskään unohtaa uhria. Yleensä uhri asuu päätöksen antavassa valtiossa eikä täytäntöönpanoissa valtiossa. Ja kun oikeudenkäynti viivästyy, niin myös uhrien oikeudet jäävät toteutumatta. Lykätty oikeus ei ole oikeutta, ei epäilylle eikä uhreille. On myös uhrien oikeuksien mukaista saada pikäinen oikeudenkäynti, jotta heidän oikeutensa huomioidaan. Neuvoston tarkoituksena on hyväksyä työ, eh, tie kahdattaa Unkarin puolustusvaltion toimesta, jotta voitaisiin vahvistaa näitä oikeuksia. Ratkaisu tähän suhteellisuusperiaatteeseen ei siis voi olla se, että muutettaisiin koko järjestelmän periaatteita. Se on jo selvä parannus aikaisempaan luottosjärjestelmään verrattuna. Mitä liittyy puolustusoikeuksiin, haluaisin todeta, että toisin kuin luovutuksen yhteydessä, pidätysmääräyksen yhteydessä on käytössä todellinen oikeudellinen järjestelmä. Tämä on jo tärkeä tae. Pidätysmääräys pohjautuu aina oikeuden päätökseen päätöksen antaneessa valtiossa ja se voidaan panna täytäntöön täytäntöönpanissa valtiossa aina, jos oikeus näin päättää. Henkilö voi aina puolustautua, käyttää oikeuksiaan, puolustaa itseään päätöksen antaneessa valtiossa, jossa oikeudenkäynti käydään. Tämä on täysin Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen päätösten mukaista. Tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että ihminen, jota vastaan pienetysmääräys on annettu, ei voisi harjoittaa minkälaisia oikeuksia täytäntöön panevassa valtiossa. Direktiivi 2010-64 päivitty 20. lokakuuta 2010 antaa oikeuden tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeuden käynnissä. Näiden pitää myös toteutua pidätysoikeuksien yhteydessä. On myös hyvä, että komissio on tehnyt ehdotuksen parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jonka pohjalta saadaan oikeutta eh, oikeus tietoon rikosoikeustoimissa antaa oikeuden kirkallisen tietoon. On oltu huolestuneita siitä, että kielteinen päätös pidätysmääräyksen osalta ei välttämättä johda siihen, että kuultus poistettaisiin SIS-järjestelmästä. Kuitenkin SIS kuulutus on tapa toimittaa tieto pidätysmääräyksestä. Ainoastaan se viranomainen, joka päätöksen on tehnyt, voi sen sieltä poistaa, jos jäsenvaltio kieltäytyy toteuttamasta oikeudenkäynnin jälkeen tätä pidätysmääräystä, niin sitten henkilö vapautetaan. Jos kieltäytyminen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta on lopullinen, on selvää, että kyseistä henkilöä ei ei enää voida pidättää kyseisessä jäsenvaltiossa tämän, tältä pohjalta, mutta jos kieltäydytään käyttämästä pidätysmääräystä, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi validi. Se on yhä vielä validi päätöksen antaneessa valtiossa ja myös kaikissa muissa valtioissa. Tämä ei liity mitenkään pidätysmääräysjärjestelmään sinänsä ja tämä pätee myös luovutusjärjestelmään. Ja sitten loppu sanoina muutama sana vankilaolosuhteista. Niitä voidaan tietysti jossain tapauksessa parantaa, mutta tämä ei kuitenkaan ole aihe, joka liittyisi erityisesti Euroopan pidätysmääräyksen täytäntöönpanoon eri jäsenvaltioiden viranomaisten vastuulla on varmistaa se, että vankiloolosuhteet ovat standardien mukaisia riippumatta siitä, onko ihmiset toimitettu muista jäsenvaltioista vai ei. Kiitos oikein paljon. Grazie ministro. La parola ora al commissario Reding, prego. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitos puhemies. Saatatte tietää, että komissio hyväksyi raportin uh, pidätysmääräyksen toimeenpanosta 11. huhtikuuta tänä vuonna. Ja tuon raportti keskittyy perustavanlaatuiseen näkökantaan, eli miten pidätysmääräys on toiminut – korostaen siitä lähtien ensimmäistä kertaa, kun se tuli käyttöön tammikuussa 2004, ei pelkästään sen menestystä, vaan myös sen puutteita. On sanottu paljon menestyksestä. Haluaisin vain korostaa sitä, että vuoden 2005 ja 2009 välillä lähes 55 000 eurooppalaista vietysmääräystä on tehty ja noin 12 000 niistä on pantu toimeen. Ja tuona aikana suurin piirtein 60 prosenttia tutkituista henkilöistä äh, antautui äh, ja keskimmäinen aika neiden osalta, jotka eivät suostuneet tekemään tätä, oli 48 päivää. Ja tämä on voimak osoittaa sen, miten on se, että keskimäärin tavallisesti on vuosi se aika, joka kestää ihmisen tavoittaminen. Siksi, ja uskoakseni myöskin kaikki ovat tästä yhtä mieltä tässä talossa, pidätysmääräys on välttämätön hyvä väline rikollisten kiinni saamiseksi ja jotta meidän ne toimivat tehokkaammin. Se on ollut ratkaisevan tärkeä pedofiilirenkaiden, pedofiilipiirien kiinnisaamisessa, terroristin kiinnisaamisessa ja sitä varten se on olemassa. Kuitenkin tämä on nyt äskettäinen liike. Me näemme vuodesta 2007, että pidesmääräisten lukumäärä on noussut huomattavasti. Some... Ja joissakin tapauksissa sitä ei ole käytetty kovin suhteellisella tavalla ja on luovutettu vähäpätöksisistä rikoksista epäiltyjä äh, rikollisia. Joku on varastanut polkupyörän tai porsaan. Ja tämä nyt todellakin heikentää tällaisen äh, välineen uskottavuutta ja legitimiteettiä. Ja tämä on syy siihen, minkä takia komissio vaatii uusia toimia. Ensiksi komissio kehottaa jäsenvaltioita tekemään suhteellisuustestejä, kun ne aikovat käyttää pidätysmääräystä. Ja jotta voidaan tarkastella, että pidätysmääräys ja sen antaminen noudattaa puitepäätöksen ohjeistusta. Me haluamme varmistaa sen, että oikeudelliset toimijat, kuten syyttäjät, eivät anna pidätysmääräystä vähäpätöksisistä rikoksista ja sen takia aiomme laatia käsikirjan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä, minkä tyyppisiin toimiin tulee ryhtyä ja mitä tarkistuksia tehdä. Ja aiomme tehdä myös ennen tämän vuoden loppua uusia ehdotuksia, joiden tavoitteena on kouluttaa poliisi- ja oikeusviranomaisia pidätysmääräyksen asioissa, jotta saavutamme paremman johdonmukaisuuden ja tehokkuuden sen käytössä. Ja haluamme myös lisätä tietoisuutta tämän välineen olemassaolosta ja sen sen suojalausekkeista. Mitä tulee prosessioikeudellisista suojalausekkeista, niin tässä raportissamme myös korostetaan, kuinka perusoikeuksista tulee aina pitää kiinni ja kuinka jäsenvaltioiden oikeudelliset järjestelmät ovat, tai niiden täytyy tunnustaa toisensa. Ja täytyy pitää kiinni niiden henkilöiden oikeuksista, jotka on pidätetty. Esimerkiksi pitäisi ottaa käyttöön vähimmäissääntöjä, joilla taataan vähimmäistulkkaus- ja käännöspalvelut asianosaisille. Nämähän hyväksyttiin jo vuonna 2010 ja pidätetyllä on myös oikeus kuulla oikeutensa ja tämä tulee myös sopimukseen mukaan. Ja tänään itse asiassa komissio hyväksyi kolmannen ehdotuksen näistä prosessioikeuksista jonka tarkoituksena oli, että taataan pidätetyille mahdollisuus käyttää lakimiestä ja antaa tieto sitten jollekin läheiselle, mikäli henkilö on pidätetty. Ja oikeus käyttää lakimiestä pitää olla sekä täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa että pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa. Toisin sanoen kaikki nämä prosessioikeudet pätevät pidätysmääräyksen kaikissa vaiheissa ja kaiken tämän tarkoituksena on välttää sitä, ettei asianosaisen tai tämän epäilyn henkilön perusoikeuksia rikota. Ja sitten, herra puhemies, haluaisin vastata myös näihin minulle esitettyihin erityisiin kysymyksiin, joita kysymyksen esittäjät ottivat esille. Komissio ei ole tietoinen mistään mistään näistä yksityiskohdista. Tämän Ruotsin ja UK välinen tapaus Julian Assangein oletetuista seksuaalirikoksista. Eurooppalaista pidätysmääräystä ei tietääkseni tässä tapauksessa ole käytetty vastoin sen tarkoitusta. Puitepäätös ja sen sisältämä pidätysmääräys on ainoastaan oikeudellinen päätös, ja hallituksella ei ole, hallituksella ei ole mitään mahdollisuuksia tulla tähän prosessiin väliin. Kyse on oikeudellisesta prosessista, ei politiikasta. Ja yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi ovat tässä äh, äh, lähteneet tähän menettelyyn ja ainoastaan oikeusviranomaiset ovat olleet vastuussa prosessista, eivät hallitukset. Ja muut kysymykset, jotka liittyvät mahdollisista luovutuksista Yhdysvaltoihin, haluaisin korostaa sitä, että kaikki kysymykset siitä, voidaanko epäiltyjä luovuttaa Yhdysvaltoihin, niin tämän suhteen emme ole saaneet vielä pyyntöjä luovutuspyyntöjä Yhdysvalloista ei ole tullut ja jos näin tapahtuisi, niin silloin luovutus tapahtuisi ainoastaan pidätysmääräyksen vastaanottaneen jäsenvaltion suostumuksella, koska artikla 24 puitepäätöksessä toteaa, että henkilö, johon sovelletaan eurooppalaista pidätysmääräystä, häntä ei voida luovuttaa kolmanteen valtioon ilman sen jäsenvaltion suostumusta, jonka henkilön, joka henkilön luovuttaisi. Tämä on koko tämän rakennelman taustalla. Ja tämä on siis teoreettinen vastaus, koska toistaiseksi näitä luovutuspyyntöjä Yhdysvalloista ei ole tullut. Kiitos komissaari. Ja sitten seuraavana poliittisten ryhmien kannat. Ensimmäisen herra Diostemera EPP-ryhmän puolesta. Kiitos puhemies. Minulle pidätysmääräys on perustavanlaatainen väline taistelussa järjestäytyntä rikollisuutta vastaan, terrorismia vastaan ja muitakin rikollisuuden muotoja vastaan. Se on, on väline, joka on kulmakivi sanot, yhteistyölle ja se on ensimmäinen askel rikosoikeuden piirissä, jossa mitä tulee keskinäiseen tunnustamiseen. Se on hyödyllinen väline, mutta ei pidä unohtaa, että siinä on myöskin heikkouksia. Ne on määritelty täydellisesti, kuten komission jäsen Reninkin mainitsi, ei pelkästään komission raportissa huhtikuuta 2001, vaan myöskin eh, vuoden 2007 astuksessa 5 täytyy sanoa, että nämä virheet tietysti on korjattava ja ne johtuvat pohjimmiltaan kahdesta perusperiaatteesta, olennaista periaatteesta. Pidätysmääräyksessä on kaksi osaa. Siinä on osa, joka liittyy sen antamiseen ja osa, joka liittyy siihen, että torjutaan tai tulee voimaan. Se on siis hyödyllinen. Sitä kertovat luvut, miten monia pidätyksiä on tapahtunut sen puitteissa. Kuitenkin täytyy katsoa, että on saatava aikaan paremmat prosessioikeuden takuut määräyksen antamisessa ja sen voimaantulon välissä. Täytyy myöskin katsoa suhteellisuutta. Tämä on kuitenkin olennainen väline. Se on kulma kivi, niin kuin sanottu, oli mielenkiinnolla kuuntelin komission tietenkin, joka tulee vaatimaan jäsenvaltioilta, että tutkitaan suhteellisuus ja että myös otetaan huomioon se, että tätä myönnysmättä ei käytä silloin kysymys pienemmistä rikkomuksista. Näiden kysymysten puitteissa on noussut esille tieto siitä, että jokainen pidätysmääräys maksaa 25 000 euroa julkisia, julkisille tahoille. Tämän laskelman on tehnyt irlantilainen tuomari. Tämä tuomari sen varmastikin kertoa, miten hän on saanut tällaisen tuloksen laskelmissaan. Minä kuitenkin uskon, että tämä pidätysmääräys voi olla voimassa ja sitä voidaan parantaa. Se on myöskin tärkeää kuitenkin, että parantaa prosessioikeuteen liittyviä piirteitä. No, täällä on sininen kortti, Earl of Dartmouth. Herra Demera, haluatteko vastata sinisen kortin kysymykseen? Hyvä. Uh, tietääkö herra de Mera, että tämmöinen no, nopeutettu sopimus on solvittu Espanjan ja mm, Britannian välillä 2003 jo kauan ennen tätä pidätysmääräystä. Ja voisiko puhuja ajatella, että se olisi parempi luonnos mahdollisuus vakavan rikollisuuden kitkemiseksi kuin tämä vedätysmääräysjärjestelmä? No, no. Ei. Hyvä kollega. Minä uskon, että Euroopan vedätysmääräys on huomattavasti hyödyllisempi väline, tehokkaampi kaikkea rikollisuuden muotoja vastaan taisteltaessa, kuten mainitsimme komission sen Redding sanoi, ja minä korostan sitä, että tällaisen luvutusmääräyksen osalta aikaa menee vuosi ennen kuin se toteutuu, mutta tässä menee 40 päivää eurooppalaisen metsämääräyksen osalta, joten tämä on huomattavasti tehokkaampi menettely rikollisuutta torjuttaessa ja terrorismia torjuttaessa. Muchas gracias. Kiitos herra, herra Moraes, sd äh, ryhmän puolesta. Tilanne on hyvin selkeä. Me olemme kuulleet toisaalta neuvostosta, että kun tätä, jos tätä pidätysmääräystä täytäntöön pannaan kunnolla, eikä pikkujuttujen kannalta, niin sen edut ovat paljon suuremmat kuin sen haitat. Komissaarihan kertoi mikä, tai tämmöisestä luotettavasta raportista, joka, jonka mukaan jos pikkujuttuja ja, ja suhteettomuutta voidaan välttää, niin silloin tämä pidätysmääräysjärjestelmä on arvokas tapa saada myös vakava, vakavia ja järjestäytyntä rikollisuuttakin. Atta on tämä luku, joka on kuultu, ja ainakin Lontoossa meillä on saatu epäiltyjä pommittajia kiinni. Ja kun ymmärrämme tämän, näiden tapausten symbolisen taustan, niin niiden osalta pidetysmääräyksen pitäisi toimia. Tämä suullinen kysymys meidän ryhmämme puolesta on hyvin selkeä. Me puhumme nyt siitä, että me siirrymme kertomuksista toimintaan. Ja nyt on kaksi tämmöistä aika kovaa faktaa. Toisaalta suhteettomuuden puute tai suhteellisuuden puute. Ja, ja komissaari puhuu koulutuksesta, tuomioistuinlaitoksen ja poliisilaitoksen koulutuksesta niin, että voitaisiin estää näiden pikkujuttujen dominoivan tätä koko järjestelmää. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että neuvosto ei pelkästään siis Unkari, vaan jäsenvaltiot he, niiden apua tarvitaan, jotta pystytään varmistamaan nämä, nämä esitutkintapidätykset, jotka meidän maassamme, minun maassani ainakin ovat liian pitkiä. Ja ne ovat ongelmallisia sellaisen tämmöisen järjestelmän osalta, joka toimiessaan voisi olla hyväkin. Mutta tärkeämpää vielä on, että käsitellään tasapuolisesti puolustautumisoikeuksia. Ja minun ryhmäni, eh, joka ottaa hyvin tosissaan tämän eh, lainsäädännön jotta voimme varmistaa, että tämä pidätysmääräys toimii nimenomaan vakavien rikollisten ja järjestäytyneen rikollisuuden löytämiseksi ja että pikkujuttuja ei, äh, niillä ei turhaan rasiteta tätä järjestelmää. Tämä on meidän ryhmämme tavoite ja toivomme, että sitoumus on olemassa, mutta meidän täytyy kuitenkin äh, erityisesti jäsenvaltioissa äh, katsoa, että kun pyydetään eurooppalaista pidätysmääräystä tai annetaan tämmöinen pidätysmääräys, että sitten katsotaan myös, että sitä noudatetaan ja että me saamme tasapuoliset oikeudet oikeudet kaikille, kaikille toimijoille. Thank you. We have another blue card now from Mr. Herra Batson on myös on, äh, näyttänyt sinistä korttia. Herra Moraes, haluatteko vastata hänelle, tähän kysymykseen? Haluaisin kysyä sinulta, Claude. Sanoit, että suhteellisuutta ei ole aina kunnioitettu, mutta yksi asia, josta ei ole vielä puhuttu tänään iltapäivällä, on se, että tuomioistuin ei voi tarkastella prima facie todistusaineistoa syytetyn kohdalla tai epäilyn kohdalla eikä sillä ole mitään harkinnan valtaa. Ja me, meillä on ollut tällaisia Andrew Simiu muun muassa minun vaalipiirissäni ja kuulimme, että tuomarit totesivat, että mitään todisteita poikaa vastaan ei ollut. Todisteet olivat ristiriitaisia. Tämä oli aika mielivaltaista ja että hän, hänet olisi sitten muka pitänyt luovuttaa. Miten ottaisitte tällaisen ongelman huomioon? Prima facie todistusaineistoa ei voida käyttää epäiltyä kuultaessa. Kiitos. Vastaus äh, kysymys oli selvä. Toivottavasti vastaus on yhtä selvä. Niin tietysti pitää olla ensisijaista näyttöä. Ei voida täytäntöönpanna tällaista määräystä, ellei ymmärretä faktoja kunkin Äh, asiantuntija Andrew Simio-juttuun äh, liittyy äh, syvällisempiä ongelmia, jotka liittyvät prosessioikeuteen, pidätysaika ja, ja, ja oikeusjärjestelmä sen jälkeen, kun tämä pidätysmääräys äh, oli täytäntöönpantu. Tämä koski siis muutoksenhakuvaihetta ja sen jälkeen syntyi ongelmia. Me koitamme äh, tämän, tässä, tässä äh, keskustelussa saada näitä asioita myös korjattua. Kiitos seuraavana Rova Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta. Kuten Edellinen äh, keskustelu oli hyvin kiinnostava, eikä mikään varmaankaan kiistä sitä, etteikö pidätysmääräys olisi toimiva väline. Se voi lyhentää menettelyjen kestoa ja se voi myös olla tehokas väline taistelussa rikollisuutta vastaan. Mutta tämä pidätysmääräys on myös johtanut äh, hankal- tai väärinkäytöksiin ja suhteettomaan käyttöön. Ja tästä olemme kuulleet useita, useita hyviä esimerkkejä. Joku on varastanut fillarin ja joutunut tällaisen pidätysmääräyksen kohteeksi. Eli tässä on suhteetonta käyttöä ilmennyt selvästi ja epäilyt eivät aina ole, ovat usein viattomia. No, minä olen samaa mieltä näistä, mutta on selvää, että turvalausekkeet täytyy ottaa käyttöön pidätysmääräystä sovellettaessa ja arvoisa komission jäsen, tänään iltapäivällä. On hyvä, että kerroitte siitä, että aiotte tällaisen käsikirjan laatia jäsenmaille, jotta pidätysmääräyksen käyttö olisi asianmukaisempaa. Tämä on oikein hyvä uutinen, koska eurooppalainen pidätysmääräys on sellainen väline, jonka kansalaiset myös ymmärtävät hyvin, ja tämä on hyvä testi siihen, kuinka Euroopan unioni on kykenevä hoitamaan oikeutta Euroopassa. Will... Kiitos Rova Grisbeck. Seuraavana herra Siobro ECR-ryhmän puolesta. Kiitos herra puhemies. Euroopan unionin jäsenvaltiot tarvitsevat hyviä välineitä rikollisuuden torjumiseen – ennen kaikkea mitä tulee vakavaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tässä mielessä voimme todeta, että eurooppalainen pidätysmääräys on sellainen, että se vastaa tätä haastetta ennen kaikkea kun ajattelee sitä, että Euroopan unionissa vallitsee vapaa liikkuvuus ja sitä hyödyntävät eivät pelkästään lainkuuliaiset kansalaiset, vaan myös valitettavasti myös rikok, rikolliset, siis sitä hyödyntää rikollisiin tarkoituksiin pelkästään matkailuun. Ja aika ajoin pyritään myöskin väistää vastuuta ja pyrkiä pääsemään kotimaan oikeuslaitoksen ulottumattomiin. On hyvä, että eurooppalainen pitäysmääräys toimii, mutta on tärkeää, että sitä myös valvotaan. Sillä jokainen toimenpide, joka meillä on, saattaa olla sellainen, että siinä on etuja, mutta siinä voi myös olla haittoja. Ja tässä syystä uskon, että meidän pitäisi sanoa, että kun on kysymys pikkurikoksista, meidän pitäisi selkeä sanoa, että tätä pidösmääräystä ei tulisi käyttää. Täällä on äh, Rova sininen kortti. Acceptujet? Suostutteko vastaamaan? Um, I, I, think I'm right in saying that Mr... Niin äh, on kai Puolasta, eikö niin? Ja nyt jos saisin kysyä tähän lii- viimeiseen kommenttiin liittyen, Usein sanotaan, että Puola on yksi esimerkki siitä, jossa ei ole tämmöistä kynnystestiä pidätysmääräyksen antamiseksi joko eurooppalaisesti tai, tai kansallisesti. Onko teillä nyt rikosoikeusjärjestelmässä syyttäjällä jotain harkinnan harkintavaltaa sen suhteen, annetaanko pidätysmääräys vai ei. Eli kaikkia valituksia ei pitäisi, ei tarvitsekaan viedä eteenpäin. Tämmöiset pikku, pikkujutut, kuten pyörävarkaat, eivät sitten joutuisikaan tähän. Haluaisin, tai Lontoossa ja UKossa on paljon puolalaisia, jotka eivät suurelta osan ole rikollisia, mutta heidät äh, otetaan mukaan myös avosydin, että me saamme Puolasta näitä pidätysmääräyksiä. Teillä on 30 äh, sekuntia kysymyksen esittämiseksi ja 30 sekuntia sitten vasta- vastaajalle. Kiitos tästä jatkokysymyksestä. Totta kai olemme tietoisia siitä, että meillä on ongelma te viittasitte siihen, on luonnollisesti myös tapauksia, joissa meidän määräyksemme ovat hyvin tiukkoja tai niitä jopa sovelletaan liian tiukasti. Lontoossa on ollut jotakin tämän tyyppisiä tapauksia, jotka ovat olleet kovin valitettavia. Ja tästä syystä uskonkin, että on hyvä, että komissio yleisesti pyrkii kehittämään suuntaviivoja yleisiin ratkaisuihin, joita yksittäiset valtiot voivat käyttää. Joten vapausrangaistukset, vapausrangaistukset kynnysarvon olisi oikein. Kiitos seuraavana rouva Sargentini vihreiden puolesta. Ehm, Kiitos herra puhemies. Olen hyvin kiitollinen rouva Latfordin esittämästä kysymyksestä, koska juuri tämän minäkin halusin ottaa esille. Olin Puolassa viime viikolla ja herra Kotsistikanin äh, tapausta tutkin. Hän on hollantilainen, hänet luovutettiin Puolaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. Asia on peräisin 90-luvulta. Hän oli muutaman päivän vankilassa ja noiden päivien aikana hänen sydämen tahdistimensa varastettiin ja kyse ei ole nyt niinkään tästä eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltamisesta, vaan siitä, että mitkä ovat vankilaolot joissakin maissa. Vankilaolot ovat usein niin kehnot, että ihmisiä ei todellakaan voida luovuttaa joihinkin maihin. Ja tässä on kyse myös tuomareiden harkintavallasta. Kyllähän tuomareilla pitää voida olla harkintavaltaa. Jos pidätysolot ovat epäasialliset, niin silloin tuomari voi vedota eurooppalaisen ihmis- ihmisoikeusperussopimuksen artiklaan kolme. Ja täytyy todeta totta kai, että jäsenvaltioiden tulee harkitsevasti näihin asioihin suhtautua, mutta tällaisen harkintavallan pitäisi olla mahdollista, että tuomari pystyy harkitsemaan, että tietyissä tapauksissa luovutusta ei tule suorittaa. Edustaja Janov ja sininen kortti. Hyväksyttekö? Mr. Stojanov. Edustaja Janov, olkaa hyvä. Предполагам, че говорите за същия случай, за който стана дума. Niin, uskoakseni puhutte samasta tapauksesta, joka mainitsin muutama minuutti, mainittiin muutama minuutti sitten täällä. Haluaisin kysyä saman kysymyksen, jonka halusin esittää kaksi minuuttia sittenkin, tai se on sellainen puheenvuoro, kun te puhutte tämän kaltaisista tapauksista, mainitkaa niiden henkilöiden nimet, joista on kysymys. Haluaisin kysyä, että sanoisitte noiden henkilöiden nimet. Hänen oikeuksensa, miten on rikottu? Oh, ik maak daar geen enkel geheim van. De naam werd eerder ook genoemd, misschien onvoldoende. Niin, minähän kyllä mainitsin tämän nimen jo, ehkä nim, Kor de Sukun on hänen nimensä, mainitsin tämän jo. Ja herra Hochner oli toinen hollantilainen, jota asia koski herra Desokon ei häpeile yhtään. Hän kyllä haluaa, että eurooppalaista pidätysmääräystä parannetaan. Fides on behalf of... Seuraavana kuen puolesta herra Trianta Fylides. Niin, puhemies, tästä täytäntöönpanosta. Täällä on mainittu joitakin juttuja konkreettisesti. Haluaisin keskittyä yhteen aiheeseen, nimittäin ihmisoikeuksien noudattamiseen ja kunnioittamiseen ja, ja, ja puolustusoikeuksiin. Sellaiset yksilöt, joita on epäilty, heillä on oikeuksia, mutta hyvin usein näitä oikeuksia ei oteta edes huomioon. Tutkintavankeus ja kuten kollega de Jong mainitsi, ovat hyviä esimerkkejä tästä. Ja ö, oletetaan, että ihmisoikeuksia noudatetaan samalla tavalla kaikki Euroopan maissa, mutta tämä ei ole totta. E, eli ihmisoikeuksia tulkitaan hieman eri tavalla maasta toiseen. Esimerkiksi e, oikeus vaieta, sitä e, tuetaan, tai tulkitaan eri tavalla esimerkiksi tässä esitutkintavaiheessa. Ja Mm, pitäisikö nyt sitten tällaisessa tilanteessa vaatia myös syytetyille perusoikeuksia myös esitutkinnan aikana, esimerkiksi Britanniassa ja Irlannissa, vai jätetäänkö yksilön oikeudet kokonaan huomiotta? Tällaiset kysymykset täytyy pitää mielessä. Tietenkin tuomari sitten myöhemmässä vaiheessa päättää, onko joku luovutettavissa vai ei. Mutta silti asia pitää lähestyä varovasti, koska tässä on monta lainsäädäntöä noudatettavana. Ja, ja tämä kaikki, mitä halusin sanoa tästä. EFD. EFDn puolesta Dartmouth. Uh, in the Anglo-American angloamerikkalaisessa maailmassa – lain päämäärä on suojella ihmisiä ennakoimattomilta pidätyksiltä. Manner-eurooppalainen lainsäädäntö, erityisesti entisen Itäblokin lainsäädäntö, ei sisällä tällaista painopistettä ja on, on täysin naurettavaa väittää päinvastaista. Eurooppalainen pidätysmääräys vaatisi, että kaikki Brit, Britin, Briteissä olevat voitaisiin luovuttaa vaikkapa Bulgariaan, eikä brittituomari voisi tässä tapauksessa tehdä mitään. No, asia on niin huonolla tolalla, että britit ovat mukana eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä, joka edelleen leikkaa brittien oikeuksia. Liberaalit kutsuvat itseään kansalaisoikeuksien liberaaliksi puolueeksi. Tämä on täyttä roskaa, koska Think. tyssää Kaleen satamaan tämä kansalaisoikeudet. Okay, Baroness, go ahead. Täällä on vihreä, äh, sininen kortti. Baroness, olkaa hyvä liberal democrat. Niin, itse pidän itseäni liberaalidemokraattina. Onko Earl Dartmouth tietoinen siitä, että liberaalidemokraatit konservatiivien tuella ylähuoneessa onnistuivat saamaan vuonna 2003 luovutuslakeen, jolla täytäntöön pantiin tätä pidätysmääräystä vallan tuomarille kieltäytyä pidätysmääräyksen täytäntöönpanemisesta, jos henkilön perusoikeuksia täten rikotaan. Herra Kirkhope oli tässä mukana, ja joten te pysytte hiljaisina silloin aikanaan, ja me teimme kaikkemme, jotta saimme tämän oikeuden sinne mukaan, ja teidän pitäisi nyt nimenomaan tuomioistuimia artikla 21 noudattamaan. Minä olin silloin ylähuoneessa ja minä sain tämän muutoksen lakiin. Onko, onko nyt Herttua tästä tietoinen? Microphone, sorry. Microphone start, start No niin, aloittakapa alusta. Mikrofoni ei ollut päällä. Of what, nothing what you have said. Mikään, mitä sanoit, ei ole äh, sen kritiikin vastaista ei mitenkään estä sitä, etteikö tätä asiaa voitaisi kritisoida. Ja sanoisin myös sen verran, että olet täysin väärässä, jos olet sitä mieltä, että paremmat käännösoikeudet olisivat jonkinlainen ratkaisu tällaiselle älyttömälle lainsäädäntövälineelle, joka tuhoaa ihmisten elämän. Mr. Bronsis Kiitoksia. Seuraavana herra Bronze. Have... Meillä on hyvin paljon yhteistä luovuttamismääräysten käsittelyn satava pääkäsittelyssä tuomioistuin ei näe todistusaineistoa vain tällaisia oikeudellisia perusteluja, ei tarvita mitään oikeudellisia todisteita sen luovuttamisen perustaksi. Ja luovutettava maa sinne voidaan luovuttaa eurooppalaisen pidysmääräyksen puitteissa, jos rikos on sellainen, jo nämä useimmat ovat vakavia rikkomuksia, on olemassa kuitenkin tällaisia pieniä rikoksia, jotka ja vaikka pidetty henkilö voidaan laittaa tuomioistuimen, tuomioistuimen eteen automaattisesti näissä hirvittävissä paikoissa. Tämän pidätysmääräyksen tavoitteena on pyrkiä kenties myöskin syyttää ihmistä poliittisen näkemyksen perusteella, että tämän pitäisi olla este, mutta tietysti saattaa olla niin, että jotkin poliittiset mielipiteet ovat vähemmän arvokkaita kuin toiset eurooppalaisessa pidätysmässä tarkoitus oli käyttää saataisiin sen hyväksi, että terroristit saataisiin tuomissa eteen, mutta Gary Mandelborn Dark, Evan Roppi, Andrew Sibia ja monet muut, heillä, heidän toiminnassaan ei ollut minkäänlaista terroristiulottuvuutta. Ihmisiä on luovutettu kuultavaksi ilman, että, ja me vaadimme, että tuomioistuin luovuttaa ihmisiä vasta siinä tapauksessa, että on olemassa todistaneistoa siitä esimerkiksi vakavista rikkomuksista ja tämän luovuttavan maan sanensa mukaisesti. Seuraavan arvaa Antonescu kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Eurooppalainen pidätysmääräys oli ja edelleen on erittäin tehokas väline, jolla voidaan taistella rajat ylittävää rikollisuutta vastaan Euroopan unionissa. Se on osoittautunut hyödylliseksi välineeksi, jolla luovutusmenettelyjä jäsenvaltioiden välillä voidaan lyhentää, mukaan lukien terrorismin eh, ja, eh, ja rikollis, kansainvälisen rikollisuuden yhteydessä tehdyt menettelyt. Mutta suhteettomuudesta ei ole pidetty kunnolla kiinni. Pidätysmääräystä on sovellettu, vaikka se ei ole ollut välttämätöntä eikä edes suhteellista. Ja tämä on johtanut suhteettomiin inhimillisiin kärsimyksiin ja turhaan hallinnolliseen taakkaan. Pidätysmääräys on välttämätön väline taistelussa rajat ylittävää rikollisuutta vastaan, mutta sitä täytyy käyttää oikein ja suhteellisella tavalla. Ja täytyy pitää kiinni siitä, että valtiot soveltaisivat pidätysmääräystä johdonmukaisella ja yhdenmukaisella tavalla. Tällä hetkellä sitä käytetään täysin satunnaisesti ja harkitsemattomasti ja jäsenvaltioiden oikeudellisten järjestelmien täytyy tunnustaa toisensa päätökset. Ja tässä pitää parantaa vastaanottavan ja pyynnön esittäneen jäsenvaltion välistä yhteistyötä ja haluamme takuut siitä, että oikeuslaitos ja oikeus, anteeksi, vankilaolot ovat sella, sillä tasolla, etteivät ne murenna jäsenvaltioiden välistä luottamusta. Haluan kiittää myös komission jäsen Redingiä siitä, että hän on tehnyt niin paljon tämän asian eteen. Madame Romero Kiitos seuraavana Romero Lopez. Presidentti. Kiitos puhemies. Rova Reding. Todellisuudessa perusoikeuksien rikkomus on yksi vakavimpia ilmiöitä, joista olemme puhuneet tänä iltapäivällä. Haluaisin, meidän täytyy turvata prosessioikeuden oikeudet, joista olemme puhuneet, jotka ovat osa prosessioikeuspakettia, pitäisi pyrkiä esimerkiksi tarkastella niitä ongelmia, jotka johtuvat tilanteista vankiloissa tai pidätysolosuhteissa ja jotka pitäisi pystyä ratkaisemaan. Mutta mitä tulee suhteellisuuteen ja pikkurikoksiin, kaikki esimerkit, jotka on mainittu aikana, solmioiden pienet rikkomukset tai polkupiirien varastamiset, nämä rikokset ei ovat, nämä ovat sellaisia, jotka ei ole mm, sellainen ilmiö, joka vaatii sitä, että toimintaa täytyy katsoa, että on esimerkkiä, josta me tiedä, kuinka perusongelma kuitenkin on se, haluaisin lopettaa, perusongelma on, että kysymys on välineestä, jota... Asia. Thank you. Kiitos. Seuraavana puhujalistalla Rova Hautala. Yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, unkarin edustaja sanoi täällä että ongelma ei ole itse tämä väline eli tämä eurooppalainen pidätysmääräys mutta

kokemuksia. Parlamentti, Schengenin alue, kaikilta näiltä alueilta hyvin erilaisia kokemuksia, mutta ongelma on se, että poliitikot eivät ole yhtä hyviä kuin tutkijat. Tutkijat sanovat, että jos kokemukset eivät ole hyviä, niin silloin on syytä jättää asia sikseen. Euroopan pidätysmääräys, siitä me tiedämme, että siihen liittyy ongelmia ja epäilyksiä. Ja Rova Reding on tehnyt hyvin todetessaan, että on olemassa ongelmia. Kuten sanottua, eurooppalainen stabiliteettimääräistä ei automaattisesti pitäisi soveltaa silloin, kun esimerkiksi pikkurikkomuksista, jo, ja ratkaisu ei saa olla se, että luovutaan pidättämättä Euroopan yhdysmääräyksestä, se on hyödyllinen, raiskaaja ei saa pysyä vapaa jalalla toisessa valtiossa, vaan eurooppalaista pidäsmääräistä täytyy, täytyy käyttää niin, että siinä otetaan myöskin huomioon syytetyn oikeudet, oikeus tulkaukseen, oikeus ja täytyy myöskin arvioida pidätysolosuhteet eurooppalaisissa vankiloissa. Se ei ole sama asia, jos on pidätettynä maassa A tai maassa B Euroopassa – on tärkeää, että arvioidaan olosuhteet ja että myös komissio tekee työtä niin, että pidätysolosuhteet arvioidaan niin, että voidaan myöskin luottavaisemmin soveltaa tätä pidätysmääräystä. Seuraavana herra Stajanov. Kiitos. Niiden argumentit, jotka ovat nyt kritisoineet eurooppalaista pidätysmääräystä ovat tuttuja. Olen patrioottisilta kollegoiltani kuullut samantyyppisiä argumentteja. Tuolloin meitä pidettiin skeptikkoina ja meitä pidettiin edistyksen estäjinä. No nyt olen kuullut ministeri Jorilta jotain kamalaa. Hän sanoi nimittäin, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen tehokkuus heikkenee ja eh, jotakin tehokkuutta saataisiin sillä, että päästetään vapaaksi kymmenen henkilöä, eikä sen sijaan, että laitettaisiin yksi viaton vankilaan. Eh, ainoa vastauksemme on, että lakia pitää noudattaa ja me parlamentti toisena lainsäätäjänä on vastuussa siitä, että laki voittaa viime kädessä. Pidätysmääräys on perusvaltojen väline terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta torjuttaessa. Uskon, että tästä valitsee yksimielisyys. Paitsi kaikki ovat todenneet myöskin komission edustaja on todennut näin. Ja tämähän on sen vahvistamista, että oikeus- ja poliisialan yhteistyö voi toimia ja sillä voidaan saavuttaa tärkeitä tavoitteita. Odotusajat ovat lyhenneet, kustannuksia pitäisi vielä tutkia, tätä on vielä syvennettävä. Luottamusta jäsenvaltioiden välillä, jäsenvaltioiden välillä tarvitaan, se on tärkeää, mutta samanaikaisesti täytyy huolehtia siitä, että näitä välineitä sovelletaan yhtäläisesti eri jäsenvaltioissa. Täytyy myöskin pystyä arvioimaan asianmukaisesti, mikä on vakava rikos ja mikä ei ole yhtävä painava rikos. Komission Reding olisi ehkä hyödyllistä, jos eurooppalainen välitettäisiin eurooppalaisen syyttäjän toimeen siinä vaiheessa, kun tämä Euroopan, eurooppalainen syyttäjä saadaan aikaiseksi. Silloin voitaisiin katsoa jäsenvaltioiden tuomioistuinten tuomioita, tutkia niitä. Totta kai täytyy myöskin tapahtua koulutusta oikeuslaitoksissa ja jäsenvaltioissa kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi toimia tällä tavalla, niin me toivomme, että komissio ensi viikolla julkaisee vihreän kirjan, joka koskee pidätysolosuhteita, sellaisia jo niistä, mitä perusperiaatteihin pitäisi liittyä. Se, että pidätysmääräyksellä soteuttaisiin suositusperiaatetta, että olisi parempaa tiedonvaihtoa, parempi koulutus, jota syyttäjäviranomaiset saisivat Euroopan tasolla. On hyvin tärkeää, soveltamisen kannalta tärkeää se, että voidaan panna hyvin toimeen tätä välinettä. Kiitos seuraavana rouva Castex. President. Kiitos arvoisa puhemies. Arvoisa komission jäsen, huomaamme, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltaminen on herättänyt kysymyksiä ja todetaan, että esimerkiksi pidätysolot ovat varsin erilaiset eri maissa. Jotkut jäsenmaat ovat sitä mieltä, että kaikki, ja jotkut toiset maat eivät noudata perusihmisoikeuksia pidätysolojen suhteen ja tämän välineen käyttö on lisääntynyt ja monet EU-kansalaiset joutuvat jonkun toisen EU-maan vankilaan ja silloin he eivät voi hyödyntää oman tai alkuperäisen maansa oikeuksia. Ja tämä heikentää kyseisten henkilöiden perusoikeuksia, pitää siis ryhtyä toimiin. Aivan kuten kollegani Stavros Landinis totesi, niin pitäisi laatia eh, kirjallinen julistus, jossa vaadittaisiin, että eurooppalaiset pidätysolot täytyy yhdenmukaistaa ja pitäisi ottaa käyttöön kansallisia riippumattomia valvontamekanismeja pidätysoloja valvomaan. Arvoisa komission e-, edustaja, eh, toivon, että vihreässä kirjassa otatte huomioon tämän oleellisen kysymyksen ja että voidaan luoda jonkinlaiset vähimmäisoikeudet, joita kaikkien jäsenmaiden tulee noudattaa pidätysoloissa. Kiitos rakastaksi. Seuraavana puhujana herra Fox, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen Reding, hyvä ministeri Jöri. Euroopan mitoitusmääräys, kuten aiemmat puheet ovat jo todenneet lähes yksimielisesti, se on viisi vuosina osoittanut hyödylliseksi välineeksi rikollisuuden torjunnassa ja se tilanne on se, että rikokselliset eivät voi hyödyntää avoimia rajoja enää yhtä hyvin kuin kenties aiemmin Euroopassa. lukuisista menestyksistä huolimatta viimeisten seitsemän vuoden aikana on myöskin osoittautunut, että järjestelmä ei vielä ole täydellinen ja että sitä ei vielä sovelleta samalla tavoin kuin alun perin ajateltiin. Jotkin näistä heikoista kohdista te olette äskettäisessä eh, raportissa ne ottaneet esille. Tähän liittyy esimerkiksi asianajatuen saamisen puutteellisuus, puutteelliset vanke, vankeusolosuhteet tai pitkät tutkintaajat. Ja tämä on olennainen asia, joka on minusta useampaan otteeseen esille, nimittäin se, että ei ole epäyhtenäistä tai jopa puuttuvaa suhteellisuuden tutkimista sen maan osalta, jossa vietysmääräys annetaan. Usein järjestäminen, järjestäminen pidätysmääräysten antaminen jopa pikkurikoksista – niistä voidaan todeta, että se vielä perustaa siltä tarkoitusta, jota varten pitäisi myös alun perin luotiin. Täällä puhuttiin Puolasta, jossa eniten annetaan eurooppalaisia viitosmääräyksiä. Puolan oikeusviranomaiset, niillä, heillä ei ole toimivaltaa käynnistää kansallisia menettelyjä, ja tästä syystä on syntynyt tällaista tiettyä automatiikkaa, ja tämä suinkaan ei nyt voi olla tarkoituksenmukaista. Tästä syystä, ennen kuin annetaan eurooppalainen pidätysmääräys, olisi usein tutkittava, miten, miten vakavasta rikkomuksesta on kysymys, mikä on otettavissa oleva rangaistus, onko, miten mutkikkaasta kestelystä on kysymys ja myöskin on myöskin hyöty, kustannus, hyöty, kustannussuhdetta, jotta voidaan katsoa, että tästä ei tulisi liikaa kustannuksia. Johdonmukaisuutta siis olisi myös käsittääkseni siinä, että olemassa olevia määräyksiä sovellettaisiin, niin, että te vastaavat todellisuutta ja minua kiinnostaisi, minkä tyyppisiä toimia te aiotte tässä tehdä. Kiitos herra Foss. Herra Papa Nikolaus seuraavaksi kaksi minuuttia. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puhemies. Minä olen kiinnostuneena seurannut tätä keskustelua. Me ymmärrämme tilanteen. Rikoksen torjunta ei ole kansallinen, vaan eurooppalainen asia. Euroopan pidätysmääräys oli tärkeä askel eteenpäin rikoksen torjumisessa. Se sen kautta luotiin tämmöinen Euroopan oikeudellinen alue eh, ja, ja nimenomaan terrorismin ja räätyyttävän rikollisuuden torjumiseksi. Tämä luonnollisesti eh, eh, helpottaa epäiltyjen siirtoa Euroopan sisällä. Ja täytyy sanoa, että Schengenin alueen äh, avoimet äh, rajat eivät nyt tietenkään ole avoimia rajoja niille, jotka haluavat paeta oikeutta. Äh, ne, jotka ovat määräystä vastaan, esimerkiksi viittaavat suhteettomiin ratkaisuihin, niin sen korkeisiin kustannuksiin. Ja tietenkin meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tätä järjestelmää voitaisiin vahvistaa Kreikassa tuli esille, että on sellaisia henkilöitä, joita etsitään vakavista petoksista ja muista rikoksista. Ja he saattavat sitten todella pystyä pakenemaan oikeutta sellaisiin maihin, joilla on erilaiset säännökset ja erilaiset järjestelmät, eli ikään kuin käyttävät järjestelmää hyväkseen. Ja senpä takia eurooppalaisen pidätysmääräysjärjestelmän pitää myös tällainen ongelma pystyä ehkäisemään. Kuten komissaari sanoi, niin meidän pitää käyttää Interpolia myös mahdollisuuksien mukaan vahvistaa järjestelmää ja ja pystyä keräämään tietoa Schengenin tietojärjestelmästä. Ja jäsenvaltioiden pitää pystyä tekemään yhteistyötä, jotta voidaan käsitellä näitä haasteita, jotka meidän edessämme ovat. Kiitos. Seuraavaksi äh, ilman esityslistaa ensimmäisenä Manistrileska. Kiitos, rouva puhemies. Eurooppalainen pidätysmääräys otettiin käyttöön, jotta voitiin parantaa oikeudellista toimivuutta ja lisätä kansalaisten turvallisuutta, jotteivät rikolliset hyödyntäisi liikku, vapaata liikkuvuutta ja ryhtyisi rikoksiin muissa jäsenmaissa. Mutta komission äskeinen kertomus ja komissaari Redingin äskeinen kertomus osoittavat, että Soveltamista täytyy vielä parantaa, koska välinettä on käytetty suhteettomasti erityisesti pikkurikosten kohdalla. Sitä voidaan käyttää myös väärin ja tuomarit ovat tähän jossain määrin syyllistyneet. On syytä, että turvallisuudesta ja oikeusvarmuudesta, oikeusturvasta pidetään tiukasti kiinni ja näin ollen vaatisin että kaikki epäselvyydet ja epäasiallisuudet soveltamisessa saadaan kitkettyä. Kiitos, Kiitos. Minä olin esittelijänä vuonna 2001, kun tämä pidätysmääräys hyväksyttiin. Kollegat muistanevat, että me pyysimme komissiota ja neuvostoa eh, eh, sisällyttämään enemmän kansalaisoikeuksien takuita ja nyt kun sitten äh, äh, direktiiviä äh, on tehty rikosprosessin puolustamisoikeuksista, näitä kaikkia pyyntöjä ei otettu huomioon ja itse asiassa syytettyjen tai vastaajien oikeuksista ei pitkään aikaan tullut mitään parannusta. Vuonna 2002 parlamentilla ei ollut yhteispäätösvaltaa näissä kysymyksissä. Silti olimme silloin jo sitä mieltä, että tämä pidätysmääräys oli kuitenkin hyvä askel eteenpäin ja kuten monet ovat ovat sanoneet tässä, sanoneet tässä keskustelussa, niin tämä on valtavan arvokas väline, kun pyritään välttämään rajat ylittäviä rikoksia. Se on tuonut oikeutta monille eh, uhreille. Ja kun ongelmia syntyy, niin ne syntyvät siitä, että kansallista lainsäädäntöä ei kunnolla lain, äh, eh, eh, täytäntöön panna ja että käytetään tätä väärin pikkurikollisten etsimiseen. Ja itse asiassa näitä ongelmia pitää pystyä korjaamaan. Ja nämä tekijät suullisesta kysymyksestä ovat erittäin hyviä, paitsi yksi, joka vastustaa tätä eikä halua nopeuttaa menettelyä. Kiitos Ruotsin seuraavana herra Kiitos puhemies. Tämä keskustelu vaatii nyt paljon tervettä järkeä. Minä uskon sitten, että jonkinlainen eurooppalainen pitäysmääräys on välttämätön väline terrorismin torjumiseen. Euroopan unionin säätelen vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden keskellä valitettavasti tähän kuuluu myös rikollisia. Uskon myös, että tällaisten vakavien rikosten määrä on, on, niitä on olemassa, se on kuitenkin pieni määrä, mutta me ei nyt kuitenkaan äh, pesuveden mukana, mitä jotkut haluavat. Meidän täytyy katsoa, miten tämä pidysmääräys on toiminut niin, että vain rajallinen joukko vakavia rikoksia liittyy siihen. Ja se on ainoa, mitä, minkä osalta voitaisiin soveltaa tätä perusmäärästä, mitä siis myöskin kunnittaa perusvalaisuus ja ihmisoikeuksia ja sisällyttää, sisällyttää tähän tiettyjä oikeuksia, kuten habeas corpus. UK, yhdistyneen kuningakunnan luovuttavat ö, ö, yksilöt ovat olleet maahanmuuttajia, joita on rikoksista muissa jäsenvaltioissa, suurista rikoksista, mistä pikkurikoksista. Iso-Britanniassa eh, on nyt pyritty tekemään hyvin vaikeaksi ja kalliiksi Britannian veromaksajille lähettää heidät takaisin niihin maihin, joissa he joutuvat kohtamaan tuomioistuimeen. Seuraavana herra Obermeier, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies. Viime vuosina on ollut todella tällaisia pikkurikossa pidätysmääräysten kohdalla nuorisorikollisia on, on tähän otettu mukaan ja isoja rikollisia ei ollenkaan. Tässä kyse ei ole, ole kyse mistään subsidiariteettiperiaatesta ja jäsenvaltiot ovat velvoitettuja luovuttamaan omia kansalaisiaan. Ja koska unionissa oikeudelliset järjestelmät ovat erilaisia, niin usein joudutaan tähän luovutukseen, vaikka kyse ei olisi edes rangaistavasta teosta. Ja tässä pitäisi nyt miettiä, miettiä Euroopan kansalaisen käsitettä ja antaa jäsenvaltioiden vastata omien kansalaistensa perusoikeuksista. Last. Kiitos herra Obermeier. Sitten viimeiseksi senior Albano. Olkaapa hyvä. Presidente, signora commissaria, il mandato dar... Puhemies, hyvä komission jäsen, Euroopan viritysmääräys on ensimmäinen väli, joka aktivoitiin Euroopan unionissa, jonka kautta rikosoikeuden ja perustuvat päätökset tunnustetaan. Tämä väline on erityisen merkittävä ennen kaikkea torjuttaessa järjestäytynyttä rikollisuutta ja mafiaa. Kasvauksen valikunnassa olen kirjoittanut mietinnön äh, tästä aiheesta, ja tässä on kysymys muutoksista eurooppalaiseen pidätysmääräykseen. Täällä on todettu, että eurooppalainen pidätysmääräys, sitten sitä voitaisiin soveltaa, pitäisi soveltaa paremmin jäsenvaltioissa, ja että järjestörikollisuuden äh, torjumisessa tämä pitäisi ottaa huomioon. Kysyisin komissiolta, tuleeko se tekemään ehdotuksen, joka veisi jäsenvaltioita oikeuden puitepäätöksen kohtien kolme ja neljä osalta arvioida sitä, miten sovelletaan näitä artikloja. Järjestörikollisuuden tapauksessa ja mafian tapauksessa rikos määrässä käytetään, mutta ei kuitenkaan välttämättä tarvitse käskeä sen loputtomiin. Redding. Seuraavaksi vielä komissaari Redingille puheenvuoro. Thank you, President. And... Kiitos arvoisa puhemies ja voin todeta, että tässä salissa on yleinen näkemys siitä, että eurooppalainen pidätysmääräys on kuitenkin myönteinen väline ja se on palvellut hyvin Euroopan unionia lisäten sen turvallisuutta. No negatiivisiakin puolia löytyy. Ne löytyvät täytäntöönpanon piiristä ja nämä kielteiset puolet täytyy toki karsia. Komissio on tehnyt ehdotuksia järjestelmän parantamiseksi ja juuri tämä suhteellisuustesti on meidän ehdotuksemme. Ja meidän on vaadittava, että tarkastellaan epäilyn rikoksen vakavuusastetta ja onko kustannushyötysuhteen näkökulmasta järkeä tällaista pidätysmääräystä tehdä. Eli suhteellisuudesta täytyy pitää kiinni ja komissio aikoo tätä taustaa vasten laatia käsikirjan suhteellisuustestin käytännön soveltamisesta. Aiomme myös järjestää koulutusta seuraavien kuukausien, viikkojen ja vuosien aikana. Ja tämä koulutus on toki varsin tärkeää. Meidän täytyy kouluttaa tuomarit, syyttäjät ja asianajajat asianmukaisesti, jotta he osaavat soveltaa yhteisiä eurooppalaisia sääntöjämme. Ja totta kai vähimmäisstandardit epäilyille ja syytetyille ovat erittäin tärkeitä, koska koska heihinkin, heihin nimenomaan sovelletaan eurooppalaista pidätysmääräystä. Olen samaa mieltä kaikkien parlamentaarikkojen kanssa, jotka korostivat hyvin erilaisten vankilaolojen olemassaoloa Euroopassa. Ja voin ilolla todeta, että komissio aikoo julkaista aiheesta vihreän kirjan, joka tähän ongelmaan puuttuu. Totta kai kansalliset viranomaiset ovat vastuussa vankilaoloista ja vankiloiden hallinnosta, mutta Euroopan komission tehtävänä on pitää kiinni siitä, että oikeudellinen yhteistyö toimii ja että kaikkien kansalaisten perusoikeuksia kunnioitetaan. Vihreällä kirjalla aloitetaan myös julkinen kuuleminen, joka jatkuu marraskuun loppuun saakka ja sen tarkoituksena on nimenomaan saada selkoa pidätysoloista ja miten eurooppalaisen oikeudellisen alueen vastavuoroinen tunnustaminen toimii. On selvää, että pidätysoloilla on suora yhteys oikeudellisten päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen ja luovat pohjan myös tuomareiden väliselle yhteistyölle Euroopan unionissa. Järjestelmä ei toimi, jos tuomarit eivät joskus suostu aivan oikeutetusti luovuttamaan jotakin henkilöä, koska pyynnön esittäneen jäsenvaltion vankilaolot eivät ole standardien mukaisia. Me tiedämme, että vankilat ovat paikoitellen tupaten täynnä, tiedämme, että pidätettyjä kohdellaan huonosti ja kaikki nämä elementit murentavat sitä luottamusta, jota oikeudellisten viranomaisten välillä vaaditaan. Ja jos ajatellaan myös sitä aikaa, joka epäilty viettää vankilassa ennen kuulemistaan, niin tämä kesto vaihtelee varsin paljon jäsenvaltioiden välillä ja näissä asioissa meillä on vielä paljon tehtävää ja tiedän jo nyt, että voin luottaa parlamentin yhteistyöhön ja toivon, että voin luottaa myös jäsenvaltioiden tekevän kanssamme yhteistyötä. Kiitos komissaari. Sitten lopuksi Rova Jöri neuvoston nimissä. Kiitos Kiitos tästä keskustelusta. On selvää, että valtaenemmistö sanoi, että on hyvä, että meillä on yhteistyöjärjestelmä oikeuslaitosten kesken eurooppalaisen yritysmääräyksen muodossa, että järjestelmä toimii, että se ei ole täydellinen ja että sitä väitäisi edelleen parantaa. Niin täytyy todeta teille, että totta kai me olemme valmiita tehokkaampaan järjestelmän käyttämiseen ja parempaan toimeenpanemiseen. Ja totta kai olen yhtä mieltä siitä, että virheitä liittyy siihen, että pidetään viattomia ihmisiä, että tällaista kaikkea pitäisi välttää ja että parempi toimenpano on todellakin kaikkien meidän etujen mukaista. Mitä tulee sitten kahteen kysymykseen, jotka nousivat esille lukuisaan otteeseen keskustelussa, ensinnäkin tämä suhteellisuus. Haluan tehdä selväksi sen, että eurooppalainen pidätysmääräys voidaan antaa vastaa rikoksista, joista voi seurata vähintään 12 kuukauden vankilatuomio. Tämä on normaali luovuttamismenettely ainakin ollut ainakin jo 50 vuoden ajan. 1957 Euroopan neuvoston ratkaisu tästä asiasta. Me tulee käytännön soveltamiseen Euroopan pidätysmääräyksen osalta kaikissa jäsenvaltioissa on todettu, että pelkästään muutamassa maassa on ollut esimerkkejä siitä, että on annettu pidätysmääräyksiä suhteellisen pienistä rikkomuksista. Näyttää siltä, että näissä muutamassa maassa on ollut käytäntö antaa eurooppalainen pidätysmääräys aina silloin, kun kansallista pidätysmääräystä kansanterveysmääräys oli annettu, olisi pitänyt antaa. Joten uskon, että me voisimme saada kustannuksia kuriin sillä, että käyttäisimme tätä vakavimmissa rikomuksissa, joten kaikki, jotka puhuivat tämän asian, olivat minusta oikeassa. Mitä sitten tulee vankilaoloihin? Jäsenvaltiot yleisesti ovat velvollisia varmistamaan sen, että vankilaolot vastaavat ihmiset arvon perusperiaatteita ja että ne vastaavat sitä, että ei ole epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua, kuten on mainittu eurooppalaisessa ihmisoikeuksien yleiskirjassa sen kohdassa kolme. Mitä tulee perusihmisoikeuksien rikkomukseen, silloin henkilö, hänen on tapahtunut, hän voi ryhtyä toimiin kotimaansa tuomioistuimessa ja lopulta jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Tästä syystä artikla 85 perussopimuksessa, joka koskee oikeudesta perustaa lainsäädännölle EUn tasolla. Siinä sinänsä ei käsitellä vankilaolosuhteita, nyt siksi olemme kuitenkin mielenkiinnolla tätä vihreää kirjaa, jonka komission seuri mainitsi. Kiitos. Kiitos, Rova Jury. Kiitos kaikille keskustelun osallistuneille. Keskustelu eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä on päättynyt.